Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Näinä ajatuksena meidän huolenaiheemme liittyvät poliisin ja muiden voimien mobilisoitumiseen Kievissä. Ja vetoaisinkin viranomaisiin, että he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 Pöytäkirjaa hyväksytyt äh, tekstit 21. Äh, marraskuuta istunnosta on esitetty. Onko teillä mitään huomautettavaa pöytäkirjoihin?